hyväksytty. Toinen ilmoitusasia koskee näitä kahta päätössuositusta alueen ja liikennevaliokunnalta, jonka mukaan ei esitetä vastalauseita delegoituihin säädöksiin, jotka ilmoitettiin eilen istunnon alkaessa. Mitään vastalauseita ei ole ilmaantunut 24 tunnin kuluessa ja työjärjestyksen artiklan 87a6 mukaan nämä kaksi suositusta on nyt hyväksytty ja ne julkaistaan osana hyväksyttyjä tekstejä huomenna keskiviikkona. Nyt siirrymme Rova Delvo ja herra Simanskin mietintöön ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen